on jo tarkistuksessa neljä, joka hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä, jonka neuvosto täysin hyväksyi, joten uskon, että myös tarkistusten jättäneet kollegat voivat täysin hyvällä omalla tunnolla äänestää tästä tekstistä tällaisena. Kiitoksia Rova Luling. Tämä erittäin kiinnostava keskustelu päättyy nyt ja äänestämme siitä huomenna. Esityslistassa seuraava kohta on suositus toiseen käsittelyyn esittelijänä Rova Tichau. Aiheena rakennusten energiatehokkuus. Kuulemme ensiksi esittelijää. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Domnule comisar, în 2008 Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul în 2008 vuonna on otettu sitoutumus 2020-2020 tavoitteesta energiaasioissa. Neuvosto 22.4.2009 otti yhteiseksi tavoitteekseen siis parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Rakennussektori vastaa 90 prosentista koko energian kulutuksesta ja 35 prosentista päästöistä. Kun energiatehokkuutta parannetaan rakennuksissa, niin siinähän meillä on äh, merkittävä panos Euroopan kansalaisten elämään. EU:ssa perhe käyttää noin 33 prosenttia äh, tuloistaan kaasuun, huoltotöihin, veteen ja energiaan. Ja jos perheellä on hyvin alhaiset tulot, niin tämä prosenttiosuus voi olla jopa 54 prosenttia. Investoinnit energiatehokkuuteen johtavat siihen, että sähkölaskut pienenevät, mutta myös siihen, että 27 uutta työpa- miljoonaa työpaikkaa voidaan luoda EU-ssa 2030 vuoteen mennessä marraskuussa. Komissio esitti lainsäädäntöehdotuksen, jotta direktiivi 2021 direktiiviä voidaan uudistaa. Sitten parlamentti hyväksyi laajalla enemmistöllä ensimmäisen käsittelyn kantansa. Myöhemmin sitten neuvosto. Tässä oli intensiä neuvotteluja Ruotsin puheenjohtajavaltion aikana. Ja 2009 marraskuussa päästiin poliittiseen sopimukseen teknisistä aspekteista ehdotussa lainsäädännössä. Pääsaavutukset tässä so- sopimuksessa ovat erityiset artiklat ja johdantaisen kappaleet liittyen rahoitukseen. Komission pitäisi yksilöidä nämä rahoitusvälineet ja fiskaaliset finanssivälineet, joita on olemassa, ja sitten sitä uusia ehdotuksia 36.2011 mennessä. Nämä säännökset ovat myös komission julkilausumassa. 2020 lopussa kaikissa rakennuksissa pitäisi olla lähellä, no, lähellä nollatasoinen nettoenergiakulutusta. Julkiselle sektorille tämä määräaika tuodaan eteenpäin kahdella vuodella ja nollatason nettoenergiakulutus rakennukselle pitäisi asettaa selkeät toimenpidesuunnitelmat ja rakennusten energiatehokkuus, joita renovoidaan, äh, restauroidaan suuresti, suuressa määrin, niin on tärkeä asia. Uusia sääntöjä myöskin sertifikaateista, ja myöskin rahoitusmahdollisuus, joka pitäisi sertifikaatissa mainita. Täytyy ottaa myös tämä tehokkuusindikaattori siihen mukaan.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 ja vuokrausten antamia tietoja on kuultava myös paikallisia viranomaisia ja toteutettava suosituksia kaavoitus- ja arkkitehtiosastolta niin, että otettaisiin huomioon energiatehokkuus. Tarvitaan älykkäitä järjestelmiä, joilla aktiivisesti lasketaan arvoja, olisi automi, automatisoitava välineitä, joilla päästään energiasäästöön 30. kesäkuuta 2011 mennessä niin määritellään metanologiset puitteet, joilla lasketaan mm, vähimmäiset eh, ehdotukset. Tilannetta tullaan tarkastamaan ensimmäinen tammikuuta 2017. Perustana on mm, parlamentin ja neuvoston asiakirja ja suosittelen tämän tekstin hyväksymistä herr präsident verehrte damen und herren abgeordnete! herra puhemies arvoisat parlamentin jäsenet politiikassa on harvoin tilaisuus kokea ehdotukset ja toimet win win tilanteena ja esitellä niitä sellaisena mutta näin tänään on käsillä oleva kokonaisenergiatehokkuusdirektiivin uudelleen luomisen hyväksyntä antaa siihen mahdollisuuden. 40 prosenttia energiatarpeesta ja suuri osa hiilen päästöistä johtuu EU-ssa rakennuksista. Taloudellisten toimien toteuttamisen myötä, jotta rakennuksissa saadaan energiankulutusta vähennettyä, voidaan myös merkittävällä tavalla päästä kohti meidän 2020 tavoitteitamme energian kulutuksen vähentämistä ja me samaan aikaan eh, varmistamme parannamme energiavarmuuttamme, luomme kasvua ja työpaikkoja rakennusalalle. Uudelleen laadittu rakennusdirektiivi vaikuttaa siten, että kansalliset rakennusmääräykset saadaan kunnianhimoisemmalle energiatasolle ja näin kuluttajien energialaskuja saadaan pienennettyä. Energiatehokkuus on edullisin keino torjua ilmastonmuutosta kolme elementtiä haluaisin ottaa esille tästä uudelleen laaditusta direktiivistä, sellaisia, jotka meidän mielestämme ovat huomattava edistysaskel tähän astiseen verrattuna. Ensinnäkin nuo kansalliset määräykset, jotka koskevat remontointia ja uusia rakennuksia. Ne koskevat vain pienempiä yritty pienimpiä rakennuksia, jotka ovat alle tuhat äh, neliömetriä ja pienempiä uudistus- ja remonttihankkeita varten. Esimerkiksi ikkunoiden vaihto ja muut vastaavat. Toisekseen uudelleenlaadinta parantaa tiedotusta kansalaisillemme. Äh, talojen omistajat ja vuokralaiset saavat konkreettista tietoa energian käytöstä ja energian säästömahdollisuuksista, joita rakennuksilla on, koska rakennuksista saadaan riittävän tarkat tiedot. Näin voidaan päästä kohti matalaenergiatalojen luomista myös remontoinnin myötä. Ja vuodesta 2020 kaikkien rakennusten on vastattava näitä äärimmäisen tiukkoja määräarvoja. Lisäksi jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset toimintasuunnitelmat jotta voidaan saada enemmän rakennuksia tälle matala energiatasolle. Kaikista näistä syistä tämä uusi direktiivi on erittäin suuri menestys Euroopan energiapolitiikassa. Kiitän parlamentin jäseniä ja teitä, rouva Tikau, erittäin hyvästä yhteistyöstä viime kuukausien aikana sekä myös tästä äärimmäisen nopeasta direktiivin hyväksynnästä on korostettava sitä, että että tämä direktiivi voi hyödyntää energiansäästömahdollisuuksia vain, jos se hyväksytään hyvin nopeasti. Siksi meidän on hyödynnettävä paremmin olemassa olevia rahoitusvälineitä, esimerkiksi eurooppalaista aluekehitysrahastoa, jossa on mahdollisuus käyttää neljä prosenttia sen budjetista energiatehokkuustoimiin. Tätä jäsenvaltiot eivät toistaiseksi ole juurikaan hyödyntäneet. Lisäksi me haluamme, että jäsenvaltiot pyrkivät muuttamaan ja parantamaan rakennuskantaa. Voimme tukea tätä taloudellisesti. Me valmistelemme tällä hetkellä, kuten teollisuusvaliokunnassa jo ilmoitettiin, että käyttämättä jääneitä Euroopan suhdannerahaston varoja voitaisiin suunnata energiatehokkuushankkeisiin. Olen varma siitä, että parlamentin tuella voimme tänään ottaa tärkeän askeleen eteenpäin ja kiitän teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä. <clears throat> Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavaksi puheenvuorot poliittisten ryhmien nimissä. Rybi, kaksi minuuttia. Puhemies, komission Tikau, onnittelen tästä mietinnöstä. Se on pitkä askel oikeaan suuntaan mielestäni. Yli 160 miljoonaa rakennusta on Euroopassa ja näiden rakennusten täytyy myös olla aina välillä restauroitavana niin, että mahdollisimman vähän energiaa käytetään ja kokonaisenergiakulutus sitten vastaavasti vähenee. 40 prosenttia energiasta kuluu rakennusten lämmittämiseen ja tämmöisesti 2020 mennessä sitten tämä lämpösaneerauksen avulla voidaan saavuttaa suuria säästöjä, mutta on kyse myös siitä, että saadaan aikaan uusia työpaikkoja. Tässä tarvitaan myös koulutuskonsepteja näille eh, käsityöläisille, jotka eivät pelkästään saneeraa eh, asuntoja, vaan rakentavat myös uusia. Tarvitaan pk-yrityksiä yksinkertaisesti, jotka erikoistuvat tälle alueelle, jotka pystyvät eh, maksamaan korkeampia nettopalkkoja. Se on se paras tyy, tie ulos kriisistä, koska uusia ja myöskin pystytään luomaan sillä tavalla. Ja energiaa sitten korvataan, joka tulee fossiilisista lähteistä, sitä käytetään vähemmän, ja sitten uusiutuvia energialähteitä käytetään enemmän. Uskon, että tämä fossiilisen energian korvaaminen kulutuksessa ja tuotannossa on tietysti tulevaisuudessa tarve ja tuo myös kotitalouksille säästöjä niin, että nämä investoinnit sitten osoittavat sen, että ei voida kuluttaa yhtä paljon kuin viimeisinä vuosikymmeninä. Meidän täytyy alkaa taas investoida ja juuri energia- tai kriisin aikana juuri nämä investoinnit ovat olennainen edellytys siitä, että päästään kriisistä jälleen ulos. Ja niin, että siihen liittyy mahdollisimman vähän byrokratiaa. Kiitoksia. Ο κύριος Μπαλτσίτης για 1,5 λεπτό. Balchitis, puolitoista minuuttia. Gerimas komissaria, gerimme kollegos. Hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Ensinnäkin haluaisin onnitella rouva Tikauta hänen tekemästään työstä tämän mietinnön parissa. Yhteisymmärrys neuvoston kanssa on äh, saatu aikaan ja se on hyvin kunnianhimoinen. Se on varsinainen laadullinen loikka koko alalla. Nyt on tärkeää, että jäsenvaltiot panevat tämän täytäntöön hyvin nopeasti. Rakennusten energiatehokkuus on äärimmäisen tärkeä asia ajatellen myös sisämarkkinoita, energiaa yleensä ottaen. Rakennusala, rakennusmarkkinat ovat kykenevät säästämään energiaa ja tämä on tärkeää ennen kaikkea uusissa jäsenvaltioissa, koska niissä on huomattavan paljon vanhoja rakennuksia ja noissa vanhoissa rakennuksissa asuvat ihmiset ovat usein hyvin matalat tuloisia, silti he joutuvat maksamaan huomattavat energiamaksut lähes nollatason äh, rakennuksiin pääseminen tarkoittaa sitä, että kustannukset rakennusyrityksille ovat äh, korkeammat. Tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite kaikkinensa. Toivomme, hyvä komission jäsen ja kollegat, että tämä myös pannaan käytäntöön. Kirja Hall ja Edustaja Hall, kolme minuuttia. Mr. President, I too would like to... Puhemies, haluaisin myöskin onnistella Rova Tikauta, joka on todellakin, todellakin ottanut tämän asian omakseen. Näiden oikeudellisten mukautusten vuoksi Lissabonin sopimukseen liittyen on ollut lykkäämistä ja hiilidioksidia on siis päästetty enemmän kuin jos tämmöinen saatu aikaan aiemmin. Nyt kun on sulateltu pitkään tätä asiaa, niin on siinä yhteydessä helppo unohtaa, että jotkut asiat tässä uudelleenlaaditussa versiossa olivat aika radikaalisessa muodossa, kun otettiin esille ensin erityisesti tuhannen metrin kynnyksen jättäminen pois, jota parlamentin alun perin energiatehokkuudesta koskevassa toimintasuunnitelmaa koskevassa eh, mietinnössä esitti. Ja myöskin se, että otetaan käyttöön nämä melkein nollatason nettonkulutusrakennukset, net- 2020 mennessä. Valitettavasti tämä uusi vaatimus uusille rakennuksille ei auta meidän 2020-2020 tavoitteiden kanssa. Erityisesti, koska kasvavan määrin olemme toteamassa, että täytyisi leikata ainakin 30 prosenttia kasvihuonepäästöjä. Jos halutaan ilmastonmuutostavoitteet saavuttaa, niin olemassa oleviin rakennuksiin täytyy keskittyä. Ja niihin liittyviin energiatehokkuusvaatimuksiin. Kolme äh, avaintointa täytyy toteuttaa, jos haluamme toteuttaa tämän energiansäästöpotentiaalin olemassa olevissa rakennuksissa. Ensinnäkin on hyvin tärkeää, että komissio ehdottaa tätä energiatehokkuuden arviointipuitteita. Siinä tietysti on aikamoinen kiire ja 2014 on se vuosi ennen kuin tämä kustannus, kustannusoptimimetodologia on käytössä. Sitten kansallisen tason tavoitteet olemassa oleville rakennuksille. Ja jos meillä olisi eurooppalaiset sitovat tavoitteet energiatehokkuudelle, niin olen varma, että näkisimme tällaisia toimia jäsenvaltiossa toteutettavan aika nopeastikin, koska silloin todettaisiin, että yksi helpommista tavoista saavuttaa energiatehokkuustavoitteet on niin, että systemaattisesti parannetaan olemassa olevia rakennuksia. Ja kolmanneksi, jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa etupainotteista rahoitusta energiatehokkuusparannuksille ja huolimatta kaikesta tästä työstä, jota esittelijä ja varjoesittelijä ovat tehneet, niin emme päässeet tässä uudelleenyritysvertiossa niin pitkälle kuin olisimme halunneet parlamentin näkökulmasta. Ja sen vuoksi on erityisen tärkeää, että saamme nyt rahaa energiatehokkuusasiaan tässä elvytysohjelmassa ja toivottavasti komissio ei lykkää ehdotustaan tätä koskien. Ja lopuksi pyytäisin komissiota, kun otetaan huomioon nämä kommentit, joita esitettiin asiantilaa koskevassa dokumentissa, kun otetaan huomioon energiatehokkuuden energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön toteuttamisen heikkous aiemmin, ja voiko komissio nyt vakuuttaa, että tämä direktiivi pannaan toi täytäntöön täysimääräisesti ja ajoissa? Turmes. Arvoisa puhemies, parlamentin jäsenet, hyvät kollegat parlamentista, onnittelut rouva ticaolle ja kaikille varjoesittelijöille koko tiimissä. Ilman vahvaa Euroopan parlamenttia tästä direktiivistä ei olisi tullut näin hyvää tulosta. Omien kahden ja puolen minuuttini aikana en niinkään puhu itse tästä direktiivistä, vaan ennemminkin näkymistä, mitä kaikkea muuta pitäisi vielä tehdä direktiivin puutteiden paikkaamiseksi. Se on oikeastaan vasta se meidän vanha rakennuksemme, jota lähdemme korjaamaan. Mikäpä olisi Euroopassa enemmän omiaan kuin, että lisäämme energiatehokkuutta, hyödynnämme resursseja paremmin. Oikeastaan me tarvitsisimme komissiolta eurooppalaisen rakennusaloitteen, jossa olisi neljä pääkohtaa. Ensinnäkin apua kansallisille hallituksille direktiivin täytäntöönpanossa. Tätä edellistä direktiiviä ei toteutettu kansallisessa lainsäädännössä kunnolla. Te, herra Oettinger, olette omassa pääosastossanne tällä hetkellä varannut tähän asiaan yhden kokonaisen henkilön, joka hänkin päättää tehtävänsä heinäkuussa. Miten aiotte tukea tämän täytäntöönpanoa jatkossa? Ja toisekseen, puhuttiin noista rahoitusmalleista. Mitä me voimme tehdä komissiossakin, jotta näitä alueellisia varoja voitaisiin käyttää paremmin rakennustarkoituksiin? Ehkä voitte antaa meille pari esimerkkiä siitä, minkä mainitsitte, eli nämä suhdannerahastosta ylijääneet varat. kolmanneksen me tarvitsemme tuottavampaa rakentamistyötä ja siksi me tarvitsemme enemmän jatkokoulutusta, paremmin koulutettuja työntekijöitä. Niiden, heidän myötään tuottavuus kasvaa ja luonnollisesti myös työskentelyolosuhteet ja palkkaolosuhteet jotka Euroopassa tällä hetkellä rakennuksilla vallitsevat, joutuvat kyseenalaiseen valon. Siksi kannustammekin komission puolelta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun käynnistämiseen eh, rakennusalan yrittäjien ja työntekijöiden välillä. Ja neljännekseen tarvitsisimme oikeastaan mitä polttavimmin tutkimuksen ja kehityksen puolella keskittymistä rakennuksiin. Miten saadaan uusia rakennuksia kustannustehokkaasti nollaenergiarakennuksiksi tai lähes sellaisiksi? Miten voidaan saada organisoitua rakennusten remontointi paremmin, koska voimme rakentaa tai remontoida kustannustehokkaasti vasta, kun koko remontointiketju on paremmin järjestetty. Ja tähänkin voisimme sijoittaa eurooppalaisia tutkimusvaroja. Uskon, että sitten voisimme auttaa kansallisia hallituksia ja myös koko rakennusalaa. Sydämelliset kiitokset. Ford, Ford, kaksi minuuttia. Thank you. I'd also like to... Kiitoksia. Haluaisin myöskin aloittaa kiittämällä Robotikauta ja muita esittelijöitä sieltä tavasta, jolla tämän, tätä, tästä direktiivistä on neuvoteltu. On kovin rohkaisevaa, että keskustelut jatkoskeleista on jo alkanut. Pidän tätä hyvänä mietintönä, kuten monet ovat maininneet, 40 prosenttia energiankulutuksesta on rakennuksiin. Tarvitsemme kestävyyttä ei pelkästään hiilihaasteen vuoksi, vaan näiden huolien vuoksi, joita meillä kaikilla on siitä, että energiahinnat nousevat ja energiavarmuudesta. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo nyt paljon kunnianhimoisempia kansallisissa tavoitteissa energiatehokkuuden suhteen kuin toiset, ja toivon, että tämä rohkaisee muita tälle tielle. Sertifikaatit auttavat tietoisuuden tason nostamista siitä, missä säästöjä voidaan saavuttaa. Ja jos rohkaistaan sitä, että käytetään älymittareita, voi antaa kuluttajille enemmän hallintaa energiaan liittyviin päätöksiin. Tämä kaikki on hyvä kehitystä. Tämä uudelleenlaadinta tehtiin sen vuoksi, koska alkuperäinen direktiivi sitä toteutettiin huonosti ja toimeenpantiin. Joten nyt parlamentin ja komission täytyy koko ajan valvoa sitä, miten jäsenvaltiot implementoivat tätä tulevaa nyt. Ja komission täytyy auttaa, pyydän siinä, että voidaan siirtää parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä. Ja myöskin varmistaa se, että minimienergiatehokkuusstandardit ottavat huomioon myöskin alueelliset erot. On tärkeää, että kuluttajat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla tunnustavat nyt edut, joita liittyy suoraan siihen, että on tällaisia energiatehokkuusaloitteita sekä ympäristöllisessä että talousmielessä. Mutta varoituksen sana. Asiassa valtionossa on ollut esimerkki tällaisesta että otetaan mukaan omia etuja tällaisiin, eh, tähän esitys julkisten rakennusten energiatehokkuudessa. Ja tähän liittyy usein energia, tätä byrokraattista rasitetta ja silloin menetään ihmisten tukea. Ja se on valitettavaa. Sitten viimeisenä näkökohtana. Kun puhutaan, että EU on identiteettikriisissä, niin täytyisi kiinnittää heidän huomioon, jotka näin puhuvat, niin tähän mietintöön tässä on ollut sitoutumista ja maksiottamista paljon. Ja näin on ollut myös vuosia aiemmin, mehän tuli tänne kesällä. EU on vahvimmillaan silloin, kun keskitymme ydinosaamisalueellemme, jossa lisäarvoa voidaan saavuttaa, niin tehdään yhteistyötä yhteisen intressin puolesta. Kirja Matias για Edustaja Matias, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Aluksi haluaisin onnitella Rova Tikalta hänen tekemästään työstä ja hänen sitkeydestään. Tämä on ollut erittäin tärkeää työtä, jonka kautta voidaan parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja ähm, päästä kestävämpään kehitykseen. Kuten tiedämme, energiakulutus on paljon äh, toivottua ylempänä ja on siksi suositeltavaa hyväksyä tämän kaltaisia suosituksia. Edelleen tarvitsemme kunnianhimoista politiikkaa Euroopan tasolla. Se se edellyttää täydentäviä toimia, erityisesti ottaen huomioon nykyisen kriisin. Rakennusala on yksi aloista, joilla on eniten säästöpotentiaalia, mutta se ei ole mitenkään ainoa. Se on kuitenkin tärkeä ala, jolla voidaan toteuttaa julkista politiikkaa. Meidän on hyödynnettävä tämä mahdollisuus ja investoittava rakennusten energiatehokkuuteen – ja tätä kautta voimme myös luoda miljoonia työpaikkoja tulevina vuosina. Tämä ei koske ainoastaan uusia rakennuksia, vaan myös vanhojen rakennusten korjaamista ja saneraamista. Pidemme tätä lainsäädäntöä keskeisenä palana Euroopan unionin politiikan kehittämistä. Nämä ovat strategisia toimia kriisin torjumiseksi. Toivomme, että komissio eh, tekee investointeja ja jäsenvaltiot hyödyntävät niitä. Úvodom chcem povedať, že som rád, že Európska únia objavila potenciál významných energetických úspor. Herra puhemies, olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on huomannut mahdollisuuden säästää energiassa rakennusten kohdalla parantamalla eristystä rakennusten ulkoseiniä paremmin eristämällä voidaan saada aikaiseksi huomattavia säästöjä. Mutta ei ole kyse pelkästään rakennusten lämmittämisestä. Kyse on myös veden lämmittämisestä ja ilmastoinnista. Ja uskon, että niiden kohdalla säästön aikaansaaminen osoittautuukin hankalammaksi. Me olemme tarvitseva aikaa hienostuneita, pitkälle kehiteltyjä järjestelmiä, joilla voidaan säädellä lämpötilaa rakennuksen eri osissa. Kunkin rakennuksen on oltava kuin yksilö, ja tämä koskee niin liiketiloja kuin asuinrakennuksiakin. Meidän tavoitteenamme tulisi siksi olla insinöörialan ja suunnittelun standardien parantaminen – eri rakennusten standardien ja normien tiukentaminen. Eli meidän on luottava kannustimet ihmisille, jotka tällä alalla työskentelevät, jotta voidaan parantaa taitoja entisestään. Toivottavasti tämä onnistuu, mutta minusta tuntuu, että monilla eri aloilla tästä tulee kyllä hankala. ja Rava Carvalho, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen rakennusala vastaa 40 prosentista energiankulutusta ja 35 prosentista ja Euroopan unionissa. Nykylainsäädännön mukaan vuoteen 2020 mennessä uusissa rakennuksissa on päästävä lähes nolla energiaa korjattuissa, korjattuihin eh, rakennuksiin sovelletaan vähimmäissääntöjä. Tämän lainsäädännön myötä voimme edistää energiaa kulutuksen vähennystä ja päästöjen vähennystä ja parannamme myös sekä ulko- että sisäilman laatua ja hyvinvointia kaupungeissa. Kannustimet, joilla pyritään parannuksen energiatehokkuuteen, on mahdollisuus parantaa elintasoa, luoda matkailua ja, ja kestävää talouskasvua Tämä edellyttää kuitenkin sekä julkisen että yksityisen sektorin investointeja. Odotamme julkisen sektorin investointeja, niillä on suoria vaikutuksia työllisyyteen. Tarvitaan myös pk-yritysten osallistumista. Kaupunkiemme uudelleen järjestelysuunnitelmat edellyttävät myös komission ja jäsenvaltioiden sitä, että nämä komission jäsenvaltiot suuntavat varoja mm, tähän tarkoitukseen ja saadaan asianmukaiset rahoitusjärjestelmät olemassa olevien rakennusten korjaamiseksi. Kiitoksia. Edustaja Padar, yksi minuutti. Lugupeetud oma tähtsuselt on proua Tika raport üks tähtsamaid energia... Hyvät naiset proua rouva on mietintö on yksi merkittävimmistä energian ja ilmastopolitiikkaan liittyvistä välineistä, joita viime vuosina on hyväksytty. Haluaisin onnitella kaikkia niitä, jotka mietinnön tekemisessä ovat olleet mukana, erityisesti esittelijä Tikauta. En toista enää, mitä on sanottu, vaan keskityn kahteen kohtaan. Ensinnäkin Direktiivi tarjoaa meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin, että voidaan parantaa energiatehokkuutta rakennuksissa. Silloin tarvitaan uutta tekniikkaa. Ja tulevaisuudessa on suurempi kysyntä myöskin tällaisille ympäristöystävällisille rakennusmateriaaleille ja tietysti rakennusmateriaalien kierrätykselle ja tällaisten älykotien kehittämiselle. Euroopan yritykset, EU-jäsenvaltiot, kaikki pitäisi tehdä yhteistyötä, että voidaan investoida tekni- tekniikkoihin, joilla vähennetään ympäristövaikutuksia rakennuksista. Rakennukset siis kuluttavat 40 prosenttia EUn energiasta ja tuottavat 35 prosenttia kasvihuonekaasuista päästöistä. Sitten toinen pointti, on, varmaan kuka tästä kaikesta maksaa. Esimerkiksi direktiivissä on ehdotus, jossa Euroopan unionin komission pitäisi käyttää rakennerahoja energiatehokkuustoimiin rakennuksissa. Uskon, että rahoitusta pitäisi löytää nykyisistä rahoitusnäkymistä. Kiitoksia. Kirja Edustaja Deli, yksi minuutti. Hyvät kollegat, olen tyytyväinen tästä myönteisestä askeleesta, jotta tämä direktiivi edustaa, kun ajattelemme ilmastonmuutosta köyhyyden torjuntaa. Vuonna vuosi 12, 2010 on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen vuosi. 50-100 miljoonaa eurooppalaista kärsii energiaköyhyydestä. NPPn mukaan uuden lainsäädännön mukaan nyt kuitenkin puututaan vain uusiin rakennuksiin, niitä on 2,7 miljoonaa, kuitenkin vanhoja rakennuksia on 200 000 pitäisi 200, äh, 200 miljoonaa, 150 miljoonaa pitäisi saneerata, jotta päästäisiin tavoitteisiin. Mahdollisuuksia käytetään hyvin rajoitetusti. Kuinka aiotte painostaa jäsenvaltiota niin, että varoja käytetään konkreettisesti, eivätkä varat katoaisivat vuoden 2013 jälkeen? mahdollisuuksia on laajennettava. Kiitoksia. Is Mr. here? No, we move... Onko herra Sopra paikalla? Ei. Otetaan seuraava puhuja. Herra Saudargas, kaksi minuuttia. ir Herra puhemies, komission jäsen, Arvoisat parlamentin jäsenet, kuten monet ovat täällä jo todenneet, kaikkein taloudellisin keino varmistaa energia turvallisuus on säästää energiaa. Tämä direktiivi ja sen uudelleen laadittu versio tarkoittavat sitä, että minä voin yhtyä kollegoiden kuoroon, onnitella esittelijää ja muita kollegoja, jotka ovat tätä asiakirjaa yhdessä työstäneet. Rakennusalalla on huomattavan paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, ei pelkästään energiansäästössä, vaan myös mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja ja ottaa käyttöön uutta teknologiaa. Omassa maassani esimerkiksi Liettuassa yli 80 prosenttia kaikista rakennuksista on rakennettu yli 20 vuotta sitten hyvin tehottomalla tavalla energiamielessä, joten siksi uusi direktiivi on mitä tarpeellisin asiakirja ja äärimmäisen hyödyllinen tämän kriisinkin aikana. Ehdotus on tasapainoinen ehdotus. Se ottaa huomioon subsidiariteettiperiaatteen se luo minimistandardit uusille ja remontoitaville rakennuksille ja luo sitten hyvät edellytykset ja olosuhteet energian säästämiseksi, voimavarojen säästämiseksi ja kansalaisten varojen säästämiseksi. Näin kannustetaan myös ihmisiä muuttamaan kulutustottumuksiaan ja tapojaan. Herra puhemies, Moneen eri otteeseen tämä on jo todettukin, mutta haluaisin kiinnittää teidän huomionne tähän vielä kertaalleen. Tämän direktiivin onnistuminen riippuu siitä, miten nopeasti ja tehokkaasti se pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Ja tähän me tarvitsemme tukitoimia sekä jäsenvaltioilta että EUlta. Energiatehokkuus on yksi EUn painopistealueista ja sen tulee olla painopistealue jokaisessa jäsenvaltiossakin. Kiitokset. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα. kiitoksia. Seuraavana käsittelyyn ilman puheenluetteloa yhden minuutin puheenvuoroja ensimmäisenä kollega Marinescu, olkaa hyvä. Eh, kiitoksia, puhemies. Tämä energiatehokkuusdirektiivi vaikuttaa suoraan eh, rakennusprojekteihin ja siinä vähennetään merkittävästi energian käyttöä myös kansallisilla ja alueellisilla markkinoilla. Eh, tässä eh, puututaan myös EUn energiavarmuuteen. Me tarvitsemme rahoitusvälineitä, eivätkä kansalaiset voi eh, tukea täysin näitä energiajärjestelmien uudistamisia muussa tapauksessa. Me tarvitsemme kehitysrahaston, mutta se ei ole riittävä, sen määrärahoja pitäisi nostaa ja komission pitäisi perustaa 2013 mennessä energiatehokkuusrahoitus, joka saisi rahoitusta myös jäsenvaltiolta. Minä haluaisin tukea näitä älykkäitä kaupunkihankkeita, kaupunkisuunnitteluhankkeita ja Tällä tavoin voidaan levittää hyviä käytäntöjä EU-ssa ja saada aikaan uusia rahoituskeinoja, jotta parannetaan energiatehokkuutta. Kiitoksia seuraavana kollega Tavatsi yksi minuutti. Tikau asszony jelentéséhez és az irányelvhez, ugyanakkor annyit... Eli haluaisin onnitella esittelijää mutta tämä mietintö ei ole kauhean arvokas, jos siihen ei anneta määrärahoja. Komissaari Oettinger, mitä tulee vuoden 2013 jälkeiseen kohesiorahastojen budjettiin, niin siitä täytyy, niistä täytyy saada määrärahoja. Joka tapauksessa täytyy mobilisoida pääomaa. Ja täytyy mm, tietenkin tässä ottaa huomioon se periaate, että väestöäkin vaaditaan osallistumaan. Ja täällä jo puhuttiin siitä, että pitää puhua, mikä jäsenvaltio on minkäkinlaista kokemusta saanut. Esimerkiksi eh, lainojen vakuuksissa Unkarissa on modernisoitu 2500 kerrostaloa eh, ja näissä mm, niissä rakennuksissa oli huomattavia puutteita havaittavissa, mutta tätä ohjelmaa pitää jatkaa myöskin EU-alueella. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Mölzer, yksi minuutti. Herra komissaari, tässä keskustelussa pitäisi mielestäni ottaa huomioon se, että mitä tulee mahdollisuuksiin asuinrakennuksissa, niin siinä on paljon parantamisen varaa. Jos ajatellaan suojeltuja rakennuksia ja niiden saneerausta, niin se ei paljon hyödytä, jos pyritään suureen energiatehokkuuteen, mutta rakennus on tyhjillään, kun kukaan ei pysty maksamaan vuokraa. Mitä tulee ilmastonsuojeluun, niin minun mielestäni ei saa puuttua huonolla tavalla kansalaisten oikeuksiin. Mitä tulee aurinkoenergian tai lämmityslaitteiden vaihtamiseen, niin niistä ei saa rasittaa asukkaita. Mitä tulee nollaenergiaan, niin jos ähm, energiaverkosta voidaan käyttää aurinkoenergian tuottamiseen ja sen siirtämiseen, niin siitä on silloin hyötyä. Ja tässä yhteydessä lämmön ja yhteistuotannolla voidaan saavuttaa ainoastaan tuloksia, jos meillä on älykkäät ratkaisut. Kiitoksia. Kirjus Kelly, lepto. Kollega Kelly, yksi minuutti. Äh, äh, niin, kiitoksia puhemies haluaisin tukea näitä suosituksia, joita kollegamme ovat tehneet. Epäilemättäkin on selvää, että nykyiset rakennukset ja olemassa olevat talot, useimmat ovat olemassa 2020 ja 2050kin. Meidän pitäisi keskittyä heti näihin rakennuksiin. Minun omassa maassani on paljon työttömiä tällä hetkellä koska rakennus, rakennustöitä ei ole ollut. Meillä on tyhjiä taloja, joissa ei kukaan asu. Niinpä meillä ei ole välttämättä tarvetta rakentaa uusia rakennuksia. Meidän pitäisi keskittyä siis nykyisiin olemassa oleviin rakennuksiin. Ja sanoisin komission jäsenelle, että hallituksen hallitusten pitäisi käyttää rakennerahastoa, ja, jotta parannetaan tätä asian tilaa. Kiitos. Kiitoksia kollega Basescu, yksi minuutti. felicit Kiitoksia herra puhemies. Alkuun haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä. Rakennusten energiasäästöpotentiaali on huomattava, joten rakennusten energiasuorituksen parantaminen on keskeisellä sijalla silloin, kun pyritään saavuttamaan EUn 2020-strategiassa mainittuja tavoitteita. Me tarvitsemme sertifikaatteja, jotta voimme tiedottaa ostajia rakennusten energiatehokkuudesta. Romania otti käyttöön sertifikaatteja tänä vuonna mutta lainsäädännön käyttöönotto viivästyi ja keskeisimpänä syynä oli se, että sertifiointitahoja ei löytynyt riittävästi ja huomattavat hinnan nousut erityisesti vanhojen asuntojen osalta. Mutta viimeistään vuonna 2011 järjestelmän tarkoituksena ottaa käyttöön. Mitä tulee lämmön käyttöön ottoon, se vaikuttaa tietenkin energiatehokkuuteen ja nyt on lähdetty siitä, että 150 miljoonaa leitä voitaisiin säästää vuositasolla. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Roittova, yksi minuutti. Děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že zvýšení energetických úspor budov i... Kiitoksia puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että eh, tämän direktiivin ansiosta rakennusten tehokkuus paranee ja sitä tarvitaan kestävän kehityksen nimissä, mutta se vaikuttaa myös siihen, että Eurooppa ei ole enää niin riippuvainen muista maista. Minun mielestäni pitäisi, pitäisi olla vähemmän riippuvainen öljystä ja kolmansien maiden energioista kymmenen vuoden sisällä. Olen tyytyväinen tähän ehdotukseen ja siinä parannetaan juuri rakennusten lämmön eristystä, koska rakennusten vaikutukset ovat merkittävät. Meidän täytyy myös suunnata riittävästi varoja tähän tarkoitukseen. Olen tyytyväinen Maneskun ehdotukseen, että perustetaan erityinen rahasto, jonka pitäisi auttaa parantamaan rakennusten tilaa. Wertman, Kiitoksia seuraavana kollega yksi minuutti. Arvoisat kollegat, 2008 EU sitoutui 20-20, eli energian kulutusta pitäisi 20 prosenttia vähentää vuoteen 2020, ja haluttiin perustua, ähm, perustaa tämän ähm, äh, siihen, ähm, että, tai siis ainoastaan rakennusten energiatasoa vähentämällä siihen ei pystytä, sitä ei pystytä saamaan aikaan. Me luomme myöskin työpaikkoja ja jos halutaan kansalaisten kuluja vähentää, niin tiedän, että jos ajatellaan niin kutsuttuja vanhoja rakennuksia, niin viittaan siihen, että on välttämätöntä niitä parantaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt komission puolesta komission jäsen Oettinger, olkaa hyvä. Sehr Arvoisat parlamentin jäsenen. Jos ajatellaan rakennuskantaa ja on välttämätöntä myöskin saneerata rakennuksia ja sitten sellaisten uudisrakennusten rakentaminen, jotka ovat energiatehokkaita, niin niillä on merkitys hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Jos ajatellaan muita tehtäviä, voimalaitoksia, jotka luovat energiaa, tai jos ajatellaan automotive-aihetta, niin oikeastaan tässä on hyvin vähän toimijoita, jotka voivat säästää energiayritykset tai 15 12-15 eurooppalaista autonvalmistajaa. Eli niiden kumppaneiden lukumäärä, jotka pitää voittaa puolelleen, niin niitä on vähän. Rakentamisen alalla taas on paljon toimijoita, talojen omistajia, vuokralaisia, talojen käyttäjiä – kunnat, joilla on rakennussuunnitelmat ja kaupunkisuunnitelmansa yleisesti, alueelliset toimijat, joissa rakennusmääräykset mm, ovat sellaisia, joissa osavaltioilla tai mailla ei ole mitään määrättyjä prosenttimääriä – energian alalla ja se, nämä määräykset eivät ole niin tärkeitä kuin rakennusalalla. Eli nyt on hyvin monta miljoonaa kumppania, joiden kohdalla tätä pottia jaetaan. Eli tässä on yksi askel, joka pitää ottaa, eli pitää luoda varmuutta. Ja siksi minä mielelläni otan teidän ehdotuksenne vastaan. Seurasin keskustelua hyvin tarkkaavaisesti ja uskokaa, että direktiivin täytäntöönpano on minulle yhtä tärkeää kuin sen laatiminen. Direktiivi on tänä päivänä paperilla ja täytäntöönpanossa se saavuttaa arvonsa. Me tarvitsemme kaikkia toimijoita ja sen valtioissa, mutta myöskin kunnallinen itsehallinto ja käyttäjät, meidän rakennuskantamme käyttäjät ja hyödyntäjät ovat pitää olla, saada mukaan. Me emme tarvitse pelkästään uudisrakennusta, vaan myöskin saneeraustoimenpiteiden kohdalla meidän täytyy energiansäästötoimenpiteitämme toteuttaa. Jos ajatellaan niitä 115 miljoonaa euroa ja niitä ehdotuksia, miten sitä voitaisiin käyttää tehokkaasti, niin me tutkimme asiaa hyvin intensiivisesti. Me haluamme päästä niin pitkälle kuin mahdollista. En tiedä, onko kyseessä yli 115 miljoonaa, mutta toivon, että yhtään penniä rahaa ei mene väärälle akselille. Ja tässä kohdin me olemme samalla kannalla, että mitä tulee uudistuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen, niin me olemme valmiita toteuttamaan – jäsenten ehdotuksia. Tällä hetkellä keskustelemme kollega Haanin kanssa ja haluamme alueohjelmia suunnata vielä voimakkaammin energian säästöön. Haluamme korostaa tätä tavoitetta erityisesti. Ja miten sitten seuraavalla rahoituskaudella tulevissa ohjelmissa, miten energia- ja rakennusaiheille annettaisiin suurempi painoarvo. Tässä kohdin tarvitsen teitä, koska me olemme jo pitkällä valmisteluissa tulevaa rahoituskautta varten. Me tunnemme Euroopan unionin ohjelmat ja niiden kulut. En usko, että jäsenvaltiot haluavat antaa meille lisärahaa, jos ajatellaan kriisiä ja tätä budjetin konsolidointia, mikä on – ja jos ajatellaan, mitkä prosenttimäärät olivat BKTssä, niin ne olivat riittämättömät. Ja siinä mielessä energiaprioriteetti ja energian tutkimus ja energiansäästöohjelmat ja paikalliset toimijat täydentävät infrastruktuuria. Ja minulle on tärkeää se, että ennen tulevaa rahoituskautta pitää keskustella teidän kanssanne kysymyksistä, että miten alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla rakennusten saneerausohjelmia toteutetaan niin, että ne täyttäisivät meidän tavoitteemme ja että sitten siihen saataisiin eurooppalaista täydentävää rahoitusta. Ja sitten kuten sanottua, niin tämä on seuraava askelemme, mutta ei suinkaan viimeinen Haluamme, että te meidän kanssamme yhdessä valvotte tätä niin, että direktiivin käytännön toteuttaminen voi olla myöskin menestysaskel. Kiitän teitä kaikkia parlamentin jäseniä, erityisesti esittelijä, ja jos sanon, että USA ja Kiinassa myöskin seurataan tätä puitedirektiiviä ja sen kehitystä voimakkaasti. Ja ainakin tässä kohdin Eurooppa on kaikkia muita maita ainakin yhden askeleen edellä. Kiitoksia. Kiitoksia lopuksi esittelijä Tikau, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa eh, komission jäsen, eh, haluaisin kiittää kaikkia eh, tuesta, mutta tämä on vasta prosessin alku. Nyt halutaan parantaa energiatehokkuutta rakennusten osalta ja Euroopan parlamentti on kunnianhimoinen kumppani, joka haluaisi nähdä avoimuutta siinä, kun hyväksytään delegoituja sääntöjä säännöksiä. Toivottavasti Toivottavasti, toivottavasti otetaan huomioon myös nykytilanne, joka on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Myös rakennuskanta on erilainen eri jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi käyttää tässä rahoitusnäkymien väliarviointia 2010, jotta voimme allokoida lisävaroja energiatehokkuuteen jäsenvaltiot voivat käyttää täysmääräisesti näitä määrärahoja, jotta vähennettäisiin ALVtä ajatellen energiatehokkuustöitä. Kaikki varat, jotka suunnataan energiatehokkuuteen, ne luovat uusia työpaikkoja myös kansallisella alueellisella tasolla. Jos me absorboimme enemmän kuin 4 prosenttia allokoidusta varoista energiatehokkuuteen 2010-2013. Me voimme eh, pyytää lisäallokointeja seuraavalle kaudelle 2014-2020, eli 8-12 prosenttia. Myös 115 eh, miljoonaa euroa jäi käyttämättä ja pyytäisin, että ne käytettäisiin älykkäisiin kaupunkihankkeisiin ja 2014-2020 energiatehokkuuden pitäisi olla meidän prioriteettilistallamme eh, kärjessä eh, ja pitäisi keskittyä myös maaseutualueisiin Euroopan parlamentti on vaatinut sitä, että perustettaisiin energiatehokkuusrahasto, äh, kuten ehdotettiin 2007. Kiitos. Paljon kiitoksia esittelijälle. Päätän keskustelun tähän. Äänestys toimitetaan huomenna. Arvon kollegat, esityslistan mukaan seuraavaksi lähdemme käsittelemään kollega Mandersin mietintöä aiheesta tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät. Onko esittelijä paikalla? Τον λόγο έχει ο συγκητής,